Okay, welcome everyone who is here and who is following us. Uh, Tervetuloa kaikki myöskin, jotka verkon kautta seuraavat varapuheenjohtaja Kataisen ja komission jäsen Bienkovskan lehdistötilaisuutta startup-aloitteesta. Olkaa hyvä. Very much. Kiitoksia kovasti. Kiitos, että tulitte paikalle lehdistötilaisuuteen. Me juuri hyväksyimme startup ja Scale Up-aloitteen. Molemmat sanat ovat äh, tässä tarkastuksessa tämä startup ja scale up käynnistys ja laajentuminen, sillä laajentaminen on ainakin yhtä tärkeää kuin se, että käynnistetään, autetaan liiketoimintaa. Meillä on monia hyviä ideoita, monia hyviä yrityksiä Euroopassa, mutta tunnettua on, että monista syistä Eurooppa ei ole ollut yhtä hyvä markkina startup-yrityksille laajentaa niiden toimintaa, kun esimerkiksi Yhdysvallat on ollut. Ja se on yksi syystä siihen, miksi komissio on kiinnittänyt erityistä huomiota tähän aiheeseen. Aloitte kattaa uusia ehdotuksia ja myös jo olemassa olevia ehdotuksia, jotta voidaan antaa johdonmukainen kokonaiskuva siitä, mitkä viimeisimmät ehdotukset ovat komissiolta, joilla voidaan puuttua ongelmiin, jotka kohdistuvat toiminnan laajentamiseen siihen, mitä startup-yritykset erityisesti kohtavat Euroopassa. Elsbietta ja minä ja monet muut komission jäsenet ovat tehneet yhteistyötä, jotta voitaisiin tunnistaa suurimmat haasteemme. Olemme kuunnelleet tarkkaavaisesti startup-yrityksiä ja muita yhtiöitä, jotka esimerkiksi etsivät riskipääomaa, omaa pääomaa, jolla voisivat laajentaa toimintaansa Euroopassa ja olemme päätyneet muutamiin konkreettisiin ehdotuksiin. Kuten sanoin, osa niistä on jätetty aikaisemmin tänä vuonna, osa niistä on jätetty osana pääomamarkkinaunioni aloitetta, mutta joka tapauksessa niillä kaikilla on tärkeä tehtävänsä parantaa liiketoimintaympäristöä startup-yrityksille ja laajentamisvaiheessa olevilla yrityksillä. Yksi just aloitteista, joihin ryhdymme, on se, että luodaan, luomme paneurooppalaisen riski rahaston. Tämän tarkoituksena on se, että jos tätä tota verrataan no, riskipääomarahastoja Euroopassa ja toisaalta Amerikkaan, huomataan, Yhdysvaltoihin huomataan, että eurooppalaisten riskipääomarahastojen koko on huomattavasti pienempi kuin amerikkalaisten vastineensa ja koolla on väliä näissä kysymyksissä. Mitä suurempi riskipääoman rahasto, sitä suurempia, enemmän, enemmän riskejä voidaan ottaa ja sitten me voidaan kattaa ei vain yksi valtio, vaan monet eurooppalaiset valtiot. Joten EU tarjoaa kummakin viinistunteja budjettille, maksimissa 400 miljoonaa euroa. Ja rahastojen hoitajien pitää hallinnoida ainakin, kol, ainakin kolme kertaa enemmän yksityistä lähteistä. Mikä, miten tämä eroaa tämä riskipääomarahasto suhteessa olemassa oleviin eh, VC-riskipääomarahastoihin EU:ssa on se, että haluamme käyttää julkisia resursseja, jotka tulevat horisontti 2020 ohjelmasta ja kosmesta ja esiristä, jotta voidaan saada yksityistä rahaa paremmin riskipääomarahaston jota investoidaan sitten muihin rahastoihin eri Euroopan maissa. Joten se oli ensimmäinen asia toiseksi. Toinen tämän päivän kysymys liittyy yrityksen, yrittäjien toiseen mahdollisuuteen, eli periaatteessa maksuvalmius, lainsäädännön uudistus, maksuvalmiusuudistus perusidinä tässä on kannustaa pankkeja ja pieniä yhtiöitä katsomaan uudelleen järjestelyvaihtoehtoja tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan ennaltaehkäistä konkursseja ja irtisanomisia liian usein. Tai no, meillä toimintakulttuuri on sellainen, että liian usein pienet yhtiöt, jotka ovat hankaluuksissa, likvidoidaan sen sijaan, että katsotaan uudelleenjärjestelyä vaihtoehtona. Pitäisi oppia muista maista, joissa on paljon paremmat maksuvalmiuskehykset sen takia ja vakavaraisuuskehykset sen takia er- tarjotamme lainsäädäntöä, joka ottaa huomioon parhaat käytännöt muualta, joten tämä tulee vaikuttamaan merkittävästi yrittäjyysympäristöön. Jos joku epäonnistuu ensimmäistä kertaa, se ei ole sama mukana se, jos niin jos on aikaisemmin takia pitää estää se, että stigmatisoitaisiin tämä epäonnistuminen. Tämä siis maksukyvyttömyyskysymyksistä. Tässä on paljon monia muitakin osa-alueita näissä aloitteissa. Elsbieta kertoo niistä lisää ja puhuu yksityiskohtaisemmin ehdotuksista, Haluaisin vain sanoa tähän loppuun vielä, että esimerkiksi riskipääomarahasto täydentää sitä, mitä horisontti tekee jo tällä hetkellä ja se, mitä Kosme ja Esir tekevät tällä hetkellä. Joten siinä kaikki uskon, että täällä on hyvin myönteinen vaikutus yrittäjyyteen Euroopassa ja lisäksi se tulee luomaan lisää eurooppalaista lähestymistapaa sille, että rahoitetaan startup-yrityksiä ja myös niitä, jotka laajentavat toimintansa. Kiitos. Thank you very much, Jyrki. Kiitos paljon, Jyrki. Startup ja scale-up aloitteet ovat sisämarkkinastrategiamme aikaansaannoksia. Tässä työprosessissamme huomasimme, että Eurooppa on paikka, jossa on erittäin paljon luovia yrittäjiä, aivan yhtä paljon kuin Yhdysvalloissa. Ja täällä luodaan yhtä paljon yrityksiä kuin Yhdysvalloissa. Mutta Euroopassa ei ole erityisesti kykyä kasvaa ja laajentua. Näyttää siltä, että startupien kannalta sisämarkkinoilla ei toimi. Monet startupit jäävät pieniksi, monet haluavat siirtyä kolmansiin maihin – mutta he eivät pysty ylittämään rajoja, joten EU menettää tässä mahdollisuuksia. Alun perin aloitteen piti olla, tämän aloitteen nimi piti olla startup-aloite, mutta tämä scale-up laajentumisongelma kuuluu tähän ja niihin tulee puuttua samanaikaisesti kuukausien kuulemisten jälkeen me kuulimme startup-yrityksiä, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja kuuntelemme myös yrittäjäyhteisöä. Me löysimme nämä suurimmat haasteet. Jyrki mainitsi muutamia ratkaisuja, joita meillä on. Mutta ensimmäinen tavoite, joka meillä on, on luonnollisesti se, että parannamme pääsyä rahoitukseen startup- ja scale-up-yrityksille. Lisäksi on nämä riskipääomarahaston rahastot, Carlos Muedesin kanssa työskentelimme erittäin tiiviisti. Tätä rahoitetaan Horisontti 2020 ohjelman kautta. On tärkeää mainita myös hänet. Mm, tämän rahaston perustaminen mainittiin silloin, kun puhumme perustamme pääomamarkkinaunionin. Saamme osujon EFSistä, Horisonttiin 2020 ja COSME-hankkeesta, mutta me haluamme 1,6 miljardia euroa saada kerättyä Startup Scale-yrityksillemme. Lisäksi haluamme suunnata uudestaan Horisontti 2020 ohjelmaa vuosille 2018 2020. Tarkoituksena on tehdä helpommaksi se, että tuetaan innovatiivisia scale ja startup-yrityksiä. Julkisten hankintojen markkinat, niiden arvo on kahdesta kolmeen biljoonaa euroa vuodessa, mutta suuret osa pk-yrityksistä eivät osallistu näihin hankintakilpailuihin. Haluamme helpottaa osallistumista siten, että julkiset hankkijat ja pk-yritykset ovat paremmin yhteydessä toisiinsa on tärkeää myös vähentää hallinnollista taakkaa pk äh, startup-yrityksiltä, jotta nämä pystyvät kasvamaan sisämarkkinoilla. Täällä mainittiin myös maksukyvyttömyys, insolvenssi, säännöt. Vera Jurova vastaa kokonaisuudessaan tästä, mutta tämä on tärkeä läpimurtoasia, koska tähän mennessä Euroopassa, silloin kun on epäonnistunut yrityksen kanssa Euroopassa, on ollut häviäjä ja tämän on muututtava on oltava sellainen toimintaympäristö, että epäonnistuminen on täysin luonnollista, kun kulkee polulla menestykseen. Muualla maailmassa se on luonnollista ja sen pitäisi olla myös normaali asia Euroopassa. Me käsittelemme myös verotusta ja aivan hiljattain me lansaarisimme yhteisen yhtenäistetyn yritysverot pohjan ja siinä on omat kannustimet myös startup-yrityksille ja lisäksi me haluamme, haluamme luoda keskitetyn asiointipisteen siten, että pääsee helposti käsiksi sisämarkkinatietoihin, kaikkiin eri toimenpiteisiin, opastukseen ja neuvoihin. Me tulemme laajentamaan neuvonantaa, neuvonantopalveluitamme myös scale-up-yrityksiin. tekijänoikeudet. Tässä me ehdotamme toimenpiteitä, jotta voidaan tukea pääsyä ja sitä, että immateriaalioikeuksia päästään helpommin käyttämään. Tämä koskee ennen kaikkea pieniä yrityksiä. Usein tämä liian kallista, liian monimutkaista, on liian monimutkaista puolustaa omia immateriaalioikeuksia Joten tässä on kolme asiaa. Me opastamme rahoituslaitoksia, pankkeja, jotta heidän on helpompi arvioida immateriaali oikeushankkeita siten, että pienille yrityksille voidaan antaa rahoitusta. Autamme yrityksiä, jotta he voivat suunnitella oman immateriaalioikeusstrategiansa. Ja lisäksi me luemme immateriaalioikeusohjelmia, jotta voi puolustaa omia immateriaalioikeuksiaan riitatilanteessa. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, sosiaaliset startup-yritykset. Nämä mainitaan myös tiedonantoasiakirjassa. Me tiedämme, että innovaatioille on erittäin suuri potentiaali ja tällä suuri vaikutus yhteiskuntaan sikäli kun kyseessä on nämä sosiaaliset startupit, ja tulemme käsittelemään niitä erityisesti meidän tiedonasennossa. Tämä on erittäin tärkeä asiakirja eurooppalaisille startup- ja scale-up-yrityksille, ja meidän tulisi olla tästä tyytyväisiä. Kiitos komission jäsen ja komission varapuheenjohtaja. Täällä on myös lehdistömateriaalia täällä edessä, mutta jos nyt on kysymyksiä, niin varapuheenjohtaja ja jäsen ovat teidän käytössänne. Komissio Juutrova on myöskin paikalla. Hän tietää kaiken maksukyvyttömyysasiasta. So if you are interested. Eli jos teitä kiinnostaa, kysy häneltä. Indeed, David. Yes, thank you. Kiitos. Tämä liittyy toiseen aiheeseen. En tiedä, voimmeko kysyä vai emme. Sillä näissä tilaisuudessa varapuheenjohtaja Timmermatin Mansin kanssa viimeksi näin ei saanut tehdä. Tämä liittyy näihin käytännössääntöihin, ja Oettingerin tapauksen haluaisin tietää, että oletteko keskustelleet siitä komission kollegion kokouksissa ja onko päätöksiä tehty sen suhteen? Kiitos. Uh, Kiitos, niin meillä oli hyvä keskustelu käytännössä säännöistä. Puheenjohtaja Juncker esitti 100 prosentin tukea kaikille kollegoille siitä, että miten menetellään ja miten, mitkä jatkovaiheet ovat käytännössääntöjen, käytössääntöjen mukaan. En paljasta kaikkea, mistä keskustelimme, kun puheenjohtaja halusi lähettää kirjeen parlamentin puhemiehelle ja selittää, mitä komissio aikoo ehdottaa. Mutta monesta näkökulmasta on positiivista liikehdintää eteenpäin. Ja varmasti laajemmin yleisö pitää sitä oikein hyvänä, mutta kuten sanoin, puheenjohtaja lähettää kirjeen parlamentin puhemiehelle Martin Schulzille hyvin pian ja sitten se julkaistaan. Silloin mekin tiedotamme siis. Niin, oliko muita kysymyksiä? Ei, joten komission jäsen Jurva on todellakin täällä jo paikalla maksukyvyttömyysasiassa ja siihen liittyvää lehdistötilaisuutta varten. Kiitoksia.